Avaan nyt täysistunnon. Esityslistalla on seuraavaksi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2009 esittely. Ensin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti da Silva Caldera esittelee tuomioistuimen vuosikertomuksen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia voida osallistua teidän keskustelunne tänään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta koskien 2009 budjetin toteutumista, jonka olen esitellyt teille puhemies ja myös budjettivalvontavaliokunnalle aiemmin. Haluaisin esitellä teille neljä pääviestiä, jotka löytyvät tämän vuoden vuosikertomuksesta. Ensinnäkin tuomioistuin tulee siihen tulokseen, että EUn tilinpito antaa oikeudenmukaisen kuvan todellisen kuvan rahoitustilanteesta ja tuloksista, joita on saatu kassavirroista ja eri operaatioista. Tämä on kolmas vuosi peräjälkeen, kun tilintarkastustuomioista on huomannut, että tileistä puuttuu olennaisia vääriä ilmoituksia. Tämä on siis luotettavaa tietoa. Mitä tulee laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen, tuomioistuin antaa varauksettoman lausunnon tuloista ja sitoumuksista niin kuin aiempina vuosina kuitenkin, ja tämä on toinen avainviesti tämän vuoden vuosikertomuksesta. Maksut budjetista edelleenkin sisältävät olennaista virhetasoa paitsi kahdella menoalueella. Poikkeukset ovat hallinnolliset menot ja talous- ja rahoitusasiat. Kaikilla menoalueilla tilintarkastustuomioistuin huomasi olennaisen virhetason puhemies, keskityn kahteen pääalueeseen menoissa maatalouteen ja kohesioon. Maataloudessa luonnonvaroissa tuomioistuin tuli siihen tulokseen, että virhetaso on hiukan korkeampi kuin vuonna 2008. Kuitenkin tulos on johdonmukainen sen suhteen, mitä tuomioistuin arvioi molempina vuosina, että järjestelmät ovat vain osittain tehokkaita tuomioistuin suosittelisi, että vähennetään riskitasoa parantaen tiedon tasoa ja tietokantoja, käytetään, jotta saadaan aikaan tukioikeustietoja, selvennetään maksuja ja selventäen sääntöjä maankäytöstä ja ylläpidosta. Koheesiopolitiikassa se edustaa lähes kolmatta osaa EU-talousarviosta. Tilanne on edelleenkin se, että tämä on ainoa budjettialue, jossa arvioitu virhetaso ylittää viisi prosenttia. Suurin osa virheitä, joita löytyi, johtuu vakavista virheistä kansallisten viranomaisten toimissa, kun ne, he täyttävät julkisten hankkeiden sääntöjä ja maksavat tukioikeuttamattomia maksuja. Monet virheet voitaisiin, ne pitäisikin voida havaita ja löytää ja korjata jäsenvaltioissa jo ennen kuin vahvistetaan menot komissiolle, niin kuin tilintarkastus osoittaa. Heillä oli nämä tarvittavat tiedot näin tehdä. Jos me analysoimme tuloksia ja vertaamme viimeisen vuoteen, huomaamme, että kaikkein huomattavin muutos tapahtuu kohesiossa. Sitten kolmanteen avainviestiin, kun arvioidaan kaikkein todennäköisin virhetaso. Tämä oli huomattavasti alemmalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Ja mitä tulee koko budjettiin, tuomioistuimen arvioitu virhetaso on laskenut viimeisenä vuosina. Kuitenkin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 on joukko aloitteita edessämme, jotka antavat huomattavan tilaisuuden parantaa rahoit- varainhoitoa EU-ssa pitkällä aikavälillä. Tämän vuoden vuosikertomus vahvistaa johtopäätökset ja suositukset, jotka esitetään la- tuomio, tai tuomioistuimen lausunnossa koskien riskeistä ja haasteista, kun parannetaan menoalueen luottamusta, se on selkeä prioriteetti pitää yksinkertaistaa lainsäädäntöpuitteita ja ottaa käyttöön kustannustehokkaampia valvontajärjestelmiä, jotta voidaan vähentää riskitasoa. Tämä kaiken pitäisi auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Aikaisemmin tänä vuonna komissio esitteli luonnoksen uudelleenlaadusta varainhoitoasetuksesta. Sen hiljattaisessa mielipiteessä tuomioistuin tulee siihen tulokseen, että siellä on joukko ehdotuksia, jotka antavat tilaisuuden mahdollisuuden komissiolle parantaa avoimuutta ja varainhoitoa. Yksinkertaistaminen alakohtaisessa lainsäädännössä on kuitenkin tärkeä keino huomattavalla tavalla parantaa menopuolen laatua. Viime Ensi vuonna komissio tulee esittämään lainsäädäntöehdotuksia politiikoista ja ohjelmista, jotka kattavat pääalueita menopuolella seuraavalla ohjelmakaudella. Kun me tarkastamme menoohjelmia, tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että sovellettaisiin joukkoa periaatteita, jotta varmistettaisiin se, että, varmistettaisiin se, että eurooppalainen lisäarvo on todennäköistä, tavoitteet ovat selkeitä, ohjelmat ovat realistisia ja yksinkertaisia, mikäli se vain on mahdollista, ja että vastuu ja tilivalvollisuus tulee myös selväksi. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kun varmistetaan, että EUn varoja käytetään ihanteellisella tavalla, on raskas vastuu meille kaikille komissiolle, kun se tekee lainsäädäntöehdotuksia ja täytäntöönpanee budjettia jäsenvaltioille, kun ne hoitavat päivittäistä, päivittäistä 80 prosenttia EU-talousarviosta parlamentille ja neuvostolle. Ne ovat lainsäädäntäjä, lainsäätäjiä ja tilintarkastustuomioistuimella, joka on ulkoinen tilintarkastaja unionissa. Tuomioistuin odottaa voivansa tehdä täyden to- täyttää roolinsa, että varoja käytetään asianmukaisesti ja hyvin. Kiitoksia. President. On behalf of the European Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Komission nimessä puhuu komission jäsen Algirdas Shemeta. Olkaa hyvä, herra komission jäsen. Mr. President. Puhemies, puheenjohtaja Caldera, arvoisat parlamentin jäsenet, ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Kaksi päivää sitten puheenjohtaja Caldera ja minä jo vaihdoimme näkemyksiämme ja keskustelimme tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten kanssa. Haluaisin nyt kertoa tuon keskustelun sisällöstä ja tärkeimmistä johtopäätöksistä. Ennen kuin menen suoraan asiaan, halusin muistuttaa teidän mieliinne sen hyödyllisen vuoropuhelun, jota tintarkastuomioistuin on käynyt komission kanssa, tintarkastajatin tarkastettavan kanssa. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Caldeira tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Olen iloinen siitä, että tuomioistuin katsoi, että edistystä on tapahtunut ja antaa siihen tunnustusta. Tässä tulee monia viestejä lävitse, jotakin kritiikkiä on esitetty, ja komissio sitoutuu tarkalleen seuraamaan kaikkia tuomioistuimen antamia suosituksia. Sekä noudatetaan niitä. Tilintarkastustoimistamme kertoimien tärkeimmät suositukset ovat tärkeässä asemassa, kun komissio itse arvioi sitä tapaa, jolla se on pystynyt ottamaan vastuuta eu talousarvion toteuttamisesta. Ensinnäkin vuotuiset tilit on nyt kolmatta vuotta peräjälkeen saaneet huomatuksi sisältämättömän arvion. Tämä osoittaa, että tilinpito antaa oikeudenmukaisen, totuudenmukaisen kuvan tilinpidosta. Tilintarkastustoimistoon on tyytyväinen tulokseen, koska se vahvistaa sen, että meidän tilinpitouudistuksemme ovat tuottaneet pysyviä tuloksia. Tuomioistuin aivan oikein huomauttaa myöskin joistakin puutteista. Mikään näistä ei millään tavalla vesittää tilintarkastustoimistoon antamaa varauksetonta lausuntaan. Siitä huolimatta komissio puuttui näihin heikkouksiin ja puutteisiin ja se aikoo jatkuvasti parantaa päivittäistä tilinpitomenettelyään. Mitä tulee toimien laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen? Toteasin, että myönteistä kehitystä on tapahtunut, koska yleinen virhetaso on jatkuvasti laskenut, muskin vuonna 2009. Tulot ja menot on kirjattu yhteisön kirjanpitoon olennaisilta osiltaan oikeuden taikka totuudenmukaisesti yli 95 prosenttia unien maksuista on suoritettu ilman mitään virheitä. Tämä tuomio on erittäin positiivinen merkki siitä, että meidän pyrkimyksemme parantaa tilannetta on todellakin kantanut hedelmää. Tämä saatu aikaan lähinnä siten, että merkittävällä tavalla on pystytty vähentämään kohesiopuolella virheiden määrää. Tämä edistys heijastelee komission valvontarooliin vahvistumista silloin, kun valvotaan jäsenvaltioiden tasolla suoritettavia maksuja. Tämä myöskin heijastelee erittäin tiukkaa lähestymistapaa, jonka komissio on omaksunut. Jotkut maksut on keskeytetty tai jäädytetty silloin, kun ongelmia on havaittu. Tiukka linja on kantanut hedelmää. Tilintarkastustoimijoiden tarkastelee myöskin sitä tietoa, tiedon laadun parantamista, joka on tapahtunut takaisin perinnän puolella. Tämä on heijastunut myöskin tileihin kun tarkastellaan takaisin perittyjä rahoja silloin, kun virheitä on syntynyt joko kansallisten viranomaisten vastuulla ei maksun osalta tai muutoin, no, tämän tiedon parantuminen osoittaa jälleen kerran komission tiukkaa sitoumusta tilanteen korjaamiseen. Jäsenvaltioiden tilintarkastus ei ole vielä riittävän hyvällä tolalla ja komissio pyrkii puuttumaan tilanteeseen olemassa olevien ohjelmien suhteen, mutta myöskin silloin, kun otetaan käyttöön uusia ohjelmia, jotka ovat yhteishallinnan alaisuudessa. Hyvät naiset ja herrat, olen täysin samaa mieltä herra Calderan kanssa, kun hän kehottaa varovaisuuteen, koska hän toteaa, että virhetaso saattaa jatkossa nousta esimerkiksi kohesion osalta. Olen myöskin samaa mieltä, kun hän toteaa, että jäsenvaltioiden järjestelmissä on vielä puutteita ja joissakin muissakin ohjelmissa on puutteita, jotka ovat yhdessä hallinnossa mutta kuitenkin tie eteenpäin etenee siten, että otetaan käyttöön kustannustehokkaita valvontamenettelyitä. Lisäksi tukikelpoisuussäännöt ovat liian monimutkaisia. Tämäkin aiheuttaa virheitä. Yksinkertaistamista tarvitaan ja myöskin tiedon laatua täytyy parantaa. Tiedon, jota jäsenvaltiot antavat näistä rahoitusoikaisuista ja takaisinperintätapauksista luettelo ei ole millään tavalla tyhjentävä. Keskustelumme on osoittanut, että on olemassa muitakin haasteita meidän edessämme. Voin näistä mainita joitakin. Esimerkiksi tiedon luotettavuus silloin, kun on kyse tärkeistä taloudellisista toimijoista, esimerkiksi jäsenvaltioiden tasolla kustannustehokas valvonta, silloin kun tarkastellaan riskejä ja myöskin suoritusta on yksi parantamisen kohde. Lisäksi budjetin tarkastelu on osoittanut, että pitää tarkastella tuloksia pikemminkin kuin input-puolta. Ja avainindikaattoreita tarvitaan tehokkuuden toiminnan tulosten mittaamiseksi. Vastuuvapaus ja tilintarkastus asioista vastaavana komission jäsenenä komission toimikaudella olen keskusteltu talousarvion valvontavaliokunnan kanssa ja niistä avainhankkeista tai tavoitteista on keskusten valiokunnan kanssa. Ja juuri tämä myönteinen tarkastuslausuma tilintarkastustuomioistuimelta on tärkeä tavoite. Vuosikertomus osoittaa, että nämä seikat, jotka olen aiemmin todennut tavoitteeksi, ovat edelleenkin päivän polttavia. Tämä vuosikertomus osoittaa, että meidän pyrkimyksemme ja ponnistelumme ovat kantaneet hedelmää. Tämä on erittäin tärkeä osa meidän pohdintajamme sen suhteen, miten voimme tehostaa varanhoidon valvontaa EUn talousarvion osalta jatkossakin. Ja tämä tuo myöskin ohjeistusta tulevalle toiminnalle. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon komission jäsen näistä teidän huomioistanne. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien puhujiin. Kansanpuolueen nimessä puhuu rouva Ingeborg Gressle. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvä tuomioistuimen presidentti, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tänään meillä on hyvä päivä, koska ensimmäistä kertaa voimme olla varmoja siitä, että Barroson toinen komissio nyt ylittää tämän esteen, eli kahden prosentin esteen ja siksi tämä vuosikertomus, joka meillä on käsittelyssä, on nyt hyvä uutinen kaikille niille, jotka ovat tässä työssä mukana. Näemme, että heti kun komissio todella haluaa jo päästä tavoitteeseen, näin se voi myös onnistua siinä. Onnistuminen riippuu pitkälti sääntelystä ja mielestäni tämä nykyinen toimintatapa täytyy säilyttää myös jatkossa. Ja jos aiotaan saada hankintakilpailudirektiivi läpi ja paljon helpotuksia byrokratiassa tässä jäsenvaltioille, tämä voisi olla todella hyvä tapa myös läpi läpisaamiseksi. Euroopan unionin talousarviosta haluaisin todeta, että meidän rahan käyttöämme valvotaan tarkemmin ja johdonmukaisemmin ja vastuuvelvollisemmin kuin kansallisia budjetteja. Tämän näemme, kun käymme jäsenvaltioissa. Ja toiset säännöt olettavat, tai on ennakko, että, että ensimmäiset säännöt ovat voimassa, että toisetkin säännöt voivat toteutua. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta, mutta haluan kuitenkin sanoa, että olen pettynyt tämän vuoden vuosikertomukseen, koska kuten olen sanonut, siinä on huomattavasti vähemmän tietoa kuin ennen. Tarvitsemme entistä enemmän tietoa virhetasoista, rakennerahastoista. Emme ole saaneet tarpeeksi tietoa, eikä tämä ole mikään lastentarha. Parlamentilla on oikeus saada nämä tiedot. Ja meille luvattiin tilintarkastustuomioistuimesta, että parlamentin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, mutta näin ei ole ollut. Kiitos. Kiitoksia paljon Rova Gressle. Sosialistien demokraattien ryhmän nimessä puhuu herran Georgios Stavrakakis. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komission ja sen presidentti Caldera, kollegat, haluaisin toivottaa tervetulleeksi tämän vuosikertomuksen ja onnitella Hela Kardera erittäin hyvästä työstä tuomioistuimessa. Haluaisin kiittää aivan erityisesti herra Rossieta hyvästä yhteistyötä, työstä, jota meillä on ollut virastojen suhteen. Meidän tehtävämme on olla tilivelvollisia kansalaisten suuntaan, että meidän pitää varmistaa se, että veronmaksojen varoja käytetään asianmukaisella, avoimella, tehokkaalla tavalla. Odotan että vuosikertomuksen löydökset auttavat virastoja ja lainsäädäntäjä ja seurataan samaa trendiä kuin viime vuosina on ollut tilanne. Tilanne on nyt parantunut, mutta vieläkin on parannuksen aihe, että ongelmien pitää tarttua ja ratkaisuja pitää löytää. Tämän hetkisessä sosiaalisen ja taloudellisen kriisin tunnelmissa valvonnosta on tullut vieläkin tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin ja yhdessä parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa me olemme sitoutuneita tarttumaan ongelmiin, ratkaisemaan niitä, että saadaan vieläkin parempia tuloksia aikaan. Kiitoksia. Uh, <clears throat> uh, Seuraavaksi Jorgo Schatzimarkakis, liberaaliryhmästä, alkaa hyvä. Puhemies, komissaari Schemetta, puheenjohtaja Caldera, haluaisin kiittää tilintarkastustoimistoimintaa sen antamasta kertomuksesta. Tämä on erittäin välttämätön palvelus Euroopan veronmaksajien kannalta. Ja virhetason lasku on tulosta niistä uudistuksista, joita komissio otti käyttöön komissaari Kallasin kaudella. Suuria parannuksia on saatu kohesiopuolella, mutta maataloudessa on ollut vähän alamäkeä. Ei komissio nyt voi vielä pyöritellä peukaloitaan. Pikemminkin voitaisiin todeta, että valtavat parannukset ovat onnenkauppaakin. Tämä myönteinen edistys ei välttämättä jatku enää ensi vuonna. Nyt ollaan antamassa ensimmäistä vastuuvapautta Lissabonin sopimuksen valitessa, ja nyt ollaan muuttamassa lähestymistapoja, kannan ja myöskin toimintatapoja. Vuotuinen kertomus on nyt 16 sellainen, jolloin ei voida antaa täysin varauksetonta DAS-lausumaa. Tehoton varojen käyttö, virheet, nyt pikkuhiljaa täytyy katsoa sellaiseksi, niitä ei voida enää sietää. Komission täytyy ponnistella vielä tiukemmin ja vielä ponnekkaammin niin, että asiat korjantuvat. Miten voi olla mahdollista, että mikäli Kreikassa esimerkiksi maatalouspuolella on 16 vuoden ajan ollut samoja ongelmia, niihin ei ole vieläkään puutut, ne eivät vieläkään karat mihinkään, eikä veromaksaja saa rangaista kahteen, kahteen otteeseen. Ensinnäkin EUn varoja käytetään hyväksi ja tehottamalla tavalla, ja sitten 10 prosenttia vain on takaisin perintätaso. Ja kuitenkin 50-50 sääntö kun vallitsee, niin minun mielestäni kansa, ka, tavallista veronmaksajaa rokotetaan saa kahteen otteeseen. Vuodesta 1994 lähtien vuoteen 2006 6,6 miljardia käytettiin varoja epäkelvolla tavalla hyväksi. Komissio itse julkaisi tämän luvota, mutta vain 690 miljoonaa rahaa 690 miljoonaa perittiin takaisin. Tämä osoittaa, miten suuresta epäkohdasta on kyse. Jäsenvaltiot eivät nyt ole sellaisessa tilanteessa, että ne voivat myöskään pesetä käsiään tilintarkastustoimiston kertomuksen valossa. Kansalliset ilmoitukset täytyy saada vihdoinkin käyttöön. Lisäksi komission pitäisi tässä osoittaa poliittista suoraselkäisyyttä ja vähintäänkin komission puheenjohtajan Barroson pitäisi näiden koontikertomustensa ja vuotuisten toimintakertomustensa yhteydessä ottaa vastuuasioista. Lissabonin sopimus on nyt voimassa, hyvät naiset ja herrat. On olemassa joitakin asioita, jotka ovat parantuneet ja näistä kiitos paljon myöskin eh, tientarustuomioistuimelle ja sen vuosikertomukselle. Kiitoksia puheenvuorostanne. Vihreän nimissä puhuu Bart Stas. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, kun luin tämän vuosikertomuksen, minusta tuntui siltä, että tämä oli jo aikaisemmin nähty. Tämä on sama tekstiä kuin mitä luin jo vuosia sitten yhteen. Koheesiossa, maataloudessa, tutkimuksessa, kehityksessä, ulkoisessa avussa, kehitysyhteistyössä ja koulutuksessa on edelleen merkittäviä virheitä. Ja valvontajärjestelmät eivät ole täysin vaikuttavia niin, että voitaisiin korvata maksuvirheitä. Jäsenvaltiot eivät tee tehtäviään, heidän tulisi, tai niiden tulisi todella valvoa sitä, että maksut ovat todella oikeanlaisia. Ja komissio taas ei valvo sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät. Ja siksi haluaisinkin seurata esittelijän linjaa, eli että huolehditaan siitä, että saadaan kansallisia lausumia ja että ministerit valvovat näitä ja että komissio todella vihdoin tekisi jotakin äh, sanktioidakseen niitä maita, jotka eivät toimi oikein ja maksut näin äh, voitaisiin peruuttaa. kollega Ryszard Czarnecki, bardzo proszę kolego. Czarnecki. Szanowni Państwo, Trybunał Obrachunkowy to taki wielki... Puhemies, hyvät naiset herrat. tilintarkastustuomioistuin on suuri, tärkeä torkistaja, mutta myös poliisi tavallaan, hyvä, hyvä poliisiviranomainen, vaikka joskus minulle tulee, se, tulee vaikutelma siitä, että se äh, sulkee silmänsä, on liian hyvän tahtoinen valvottujensa suhteen. Johtopäätös tästä vuosikertomuksesta ja tuomioistuimen tekemästä työstä tai päätämisessä sanotaan, että asiat sujuvat hyvin, mutta ei kuitenkaan ihanteellisen hyvin. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että Euroopassa monilla ihmisillä on hiukan synkempi näkemys asioista kuin tilintarkastustuomioistuimella. Tuomioistuimen täytyy olla uskottava, jotta Euroopan toimielimillä on auktoriteettia veronmaksajan silmissä – tilintarkastustuomioistuimen täytyy olla erittäin pilkun tarkka. Nyt tilintarkastustuomioistuin sanoo meille, että pitää iloita siitä, koska öö, maalia on melkein täynnä, mutta varmasti monet veronmaksajat kyllä kysyvät itseltään, mutta minkä takia se on 5 prosenttisesti vielä tyhjä tämä malli, vaikka on 95 prosenttisesti täynnä. Ja näin tämä tyhjyys osa on vielä korkeampi kuin tämä 5 prosenttia, näin on. Ja valvonta Euroopan tasolla, sen täytyisi olla tarkempaa ja korostan, että tilintarkastustuomioistuin pitäisi valvoa tarkemmin jäsenvaltioita. Kiitoksia. Yhdistyneen vasemmiston nimissä puhuu Sören Bu Söndergaard. Kiitoksia paljon puhemies. Tilintarkastustuomioistuin on antanut hyvän vuosikertomuksen. Siinä osoitetaan, että virheiden määrä on vähentynyt. Miten tähän pitää sitten suhtautua? Minä katson, että nyt on kyse kahdesta seikasta. Kaikki riippuu kahdesta asiasta. Toisaalta lähtökohdista ja toisaalta odotuksista. Lähtökohdat olivat suhteellisen surkeata, katastrofaaliset Miljardeja oli maksettu edelleenkin sääntöjen vastaisesti. Parannuksia on saatu aikaan tässä suhteessa. Mutta kuitenkaan parannuksia ei tapahtunut kaikilla aloilla. Tämän lopputulos joillakin alueilla on edelleenkin, tai monilla alueilla virheitä on vähemmän kuin ennen, mutta se huolimatta virheitä on liian paljon. Joillakin muilla aloilla väärin suoritettujen maksujen määrä oli jopa kasvanut, ja tällainen ei kerta kaikkiaan käy. Talousarvion valvontavaliokunnan kokouksessa Shemeta on usein todennut, että virheiden vähentyminen on ollut tulosta niistä sitoumuksista ja ponnisteluista, joihin komissio on ryhtynyt. Hyvä niin, ei siinä mitään. Mielelläni annan komissiolle suitsutusta parannuksista, mutta Mikäli ensi vuonna sitten virhemäärä jälleen kasvaa, niin otatteko silloin tästä vastuun? Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Eft ryhmän nimissä rova Marta Andreasen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, vuodesta toiseen viimeisen 16 vuoden ajan tilintarkastajat ovat kieltäytyneet selvittämästä 90 prosenttisesti budjettia tai enemmänkin, ja tämä vuosi ei ole mikään poikkeus. Tässä puhutaan virheistä, mutta säännönmukaisuuksien luonne ylittää pitkälti virheen pelkän virheen. Riittää, kun sanoo, että tällainen tilanne aiheuttaisi yrityksen sulkemisen yksityisellä sektorilla ja aiheuttaisi johtajien erottamisen. On totta, että veronmaksajien rahaa on laittomasti käytetty. Tänä vuonna tilintarkastajat sanovat, että ainakin 6 miljardia puntaa on sellaista, jota ei olisi pitänyt maksaa. Mikä on sitten tämä ongelman ydin? Puuttuu vastuuta. Se on ongelman ydin. Komissio ja tilintarkastajat niin kuin tavasta syyttävät jäsenvaltioita, mutta fakta on, että epäonnistunut kyllä löytyy komission tiloista, koska puuttuu val- asemuksesta valvontaa. Komissio on parhaassa asemassa asettaa sääntöjä ja seuraamuksia niille, jotka niitä rikkovat, mutta se on aina tässä epäonnistunut. Ja parlamenttikin kantaa oman vastuunsa asiassa, koska se on hyväksynyt tilanteen kuitenkin joka vuosi ja edelleenkin pyytää lisä, talousarvion lisäyksiä. Ei ole mitään toivetta enää siitä, että EU-talousarvio koskaan saa selkeitä selkeä lausuntoa tilintarkastustuomioistuimelta. Ainoa tapa suojella veronmaksajan rahaa on vähentää drastisesti EU-talousarviota. Nyt puhuisin brittipääministerille herra Cameronille. Hän on hyväksynyt 2,9 prosentin kasvun 2011 talousarvion budjetissa. Hän on epäonnistunut myös katastrofaalisesti. Veronmaksajien nimissä Britanniassa pyydän tätä nyt, että vaaditte huomattavaa vähennystä 2011 talousarvioon. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomien nimissä Martin Ehrenhauser, olkaa hyvä. Kiitoksia on totta, että kohesio, kohesioalueen virhetaso on vuodesta 2007 laskenut 36 prosenttia prosenttia tähän viime vuoteen, mutta kun katsoo tarkkaan, kuten esittelijä sanoi, kuinka nämä luvut ovat syntyneet, niin silloin kaikki on aika suhteellista. Ja totta on myös se, että tässä vuosikertomuksessa sanotaan, että kohesioalueen äh, valvontajärjestelmät eivät ole vaikuttavia ja ainakin kolme prosenttia rahoista olisi pitänyt jättää maksamatta. Eli tässä on edelleen paljon tehtävää komission jäsen Johannes Haanille. Mitä sitten tulee maatalouden virhetason nousuun, tämä on taka pakkia, mutta osa rahoista ovat sellaisia, että niitä ei voida pitää virheellisesti maksatettuina. Mitä sitten tulee kaksi kertaa maksettuihin sosiaalimaksuihin? Kuka on tässä tehnyt nämä virheet? Peritäänkö rahat takaisin ja kuinka suurista summista tässä on kyse? Olisi hyvin tärkeää myös tulevaisuudessa, että tilintarkastustuomioistuin ei tarkastaisi pelkästään tilien asianmukaisuutta, mutta myös niiden taloudellisuutta. Nyt kun herra Odi on poissa, herra Ivan saa kahden minuutin puheenvuoron. Uh, Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Calderaa erittäin selkeästä ja osuvasta kertomuksestaan joka liittyi vuoden 2009 talousarvioon. Toiseksi halusin selventää erästä asiaa, joka on erittäin tärkeä meille. Kerran viidessä vuodessa meidät valitaan Euroopan parlamenttiin. Eurooppalaiset veronmaksajat meidät tänne lähettävät. Veronmaksajat, jotka omalla työllään ja aherruksellaan muodostavat Euroopan yhteisön talousarvion. Emme useinkaan tapaa veronmaksajia. Vuoden 2009 talousarvio ei ole hyvä. Voin antaa tähän kaksi syytä. Ensinnäkin kansalliset ilmoitukset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että poliittiset tosiasiat tukisivat niitä, koska valtionvarainministerit eivätkä pääministerit eivät allekirjoita näitä kansallisia ilmoituksia. En emme edes tiedä, kuka on vastuussa näistä kansallisista menoilmoituksista, emmekä tiedä, miten tarkkoja paikkansa pitäviä ne ovat. Tämä mahdollistaa sen, että vähintäänkin epätarkkaa tietoa tai joskus jopa väärää tietoa annetaan komissiolle. Virhetasosta on jo puhuttu paljon. Jäsenvaltioiden pitäisi maksaa komissiolle takaisin ne rahat, jotka on maksettu ilman perusteita. Eurooppalaiset veronmaksajat maksavat rahaa Euroopan unionin talousarvion. Ja sitten eurooppalaiset veronmaksajat joutuvat sitten kaiken lisäksi maksamaan sen aukon, joka täten syntyy kansalliseen talousarvioon, joten Käytännössä veronmaksajat joutuvat maksamaan kahteen kertaan unionin rahoituksen ja he joutuvat maksamaan myöskin niistä virheistä ja väärinkäytöksistä, joita ilmenee. Haluaisin itse luoda paremman yhteyden Euroopan yhteisön tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastuslaitosten välille – Mikäli haluamme lisää rahaa meidän talousarviomme, meidän täytyy osoittaa, että jo käytössä oleva raha käytetään tehokkaasti ja asianmukaisesti hyväksi. Sen vuoksi täytyy selittää, mistä kenkä puristaa ja sitten korjata asia. Sitten herra Magistris, kaksi ja puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Se, että nyt tänään voimme keskustella siitä, että virhetaso on vähentynyt, niin tästä voidaan kiittää presidentti Caldera ja tuomioistuimen äh, tehokasta työtä. Samoin parlamentin äh, talousarvion valvontavaliokunta on tehnyt tehokasta työtä valvoessaan sitä, että julkisia varoja käytetään tehokkaasti. Täytyy kuitenkin katsoa, mitä voidaan vielä parantaa, koska liian monet asiat ovat väärällä tolalla. Myös hyvin aroilla alueilla, kuten äh, kohesiossa ja maataloudessa ja siellä virhetasot ovat huolestuttavan korkeita, koska tässä taustalla usein ovat liiallinen laskutus, vääränlaiset hankintakilpailun toimet ja erilaiset ähm, petokset. Meidän täytyy vähentää sääntöjen määrää, mutta niitä tulee selkeyttää entisestään. Näin voidaan puuttua kaikenlaisiin äh, petoksiin sellaisilla alueilla, joissa voi olla korruption mahdollisuutta. Toinen tärkeä asia on se, että tehostetaan Olafin petosten vastaisen torjunnan viraston toimintaa ja torjutaan tätä kautta korruptiota entistä paremmin. Ja toinen asia, jota täytyy korostaa, ja tähän liittyy, tai tämän havaitsimme, kun äh, valiokuntamme kävi Italiassa matkalla – Äh, tässä täytyy muistaa myös äh, järjestäytyneen rikollisuuden linkkien rooli. Eli tässä Olaf voi tehdä paljon ja samoin voidaan parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission ja parlamentin välillä. Toinen perustavanlaatuisen tärkeä asia on se, että komission täytyy parantaa autonomiaansa, riippumattomuuttansa jäsenvaltioista – Viittaan tässä erityisesti niihin maihin, joissa jo vuosikausia on ollut nähtävillä räikeitä virheitä, räikeitä petoksia. Niihin täytyy panostaa, jotta tämänkaltaiset toimet voidaan lopettaa. Kaikkien toimien tehokkuus näkyy pitkälti siinä avoimuudessa, jolla maksatuksia tehdään. Ja tässä on vielä paljon parantamisen varaa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Van Dalen yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, puhemies. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että sääntöjen määr, rikkeiden määrä on vähentynyt, mutta kuitenkaan ei voida täysin puhtaita paperita antaa. Kohesion puolella on tapahtunut parannuksia, mutta siitä huolimatta 40 prosenttia hankkeista on sellaisia, että virheitä on esiintynyt. 35 miljardia on kyseessä. Tämä osoittaa sitä, että kaksi miljardia on maksettu väärin perustein. Tätä me voi kerta kaikkien hyväksyä. Komission täytyy nyt perinpohjaisesti tutkia, mistä nämä virheet johtuvat ja miten virheitä, virheväärää voitaisiin vähentää. Tämä olisi erityisen tärkeä vastuuvapauden kannalta vuodelle 2009. Tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja totesi, että virheet johtuvat monimutkaisista menettelyistä ennen muuta. Tämä osoittaa jälleen kerran, että Euroopan pitäisi toimia yksinkertaisemmin ja avoimemmin. Mikäli tähän ei päästä, Eurooppa on kansalaisten silmissä edelleen tällainen monimutkainen sääntöviidakko, josta ei kukaan selviä. Kiitoksia. Sitten herra Obermeier. Niin, herra Geier Haluatteko puheenvuoron Catch the Eye-vaiheessa vai nyt teillä on puheenvuoro? Kiitos puhemies. 6 miljardia EUn talousarviosta. Hetkinen vain. Onko tässä pyydetty sinisen kortin kautta puheenvuoro tässä keskustelussa? Kyllä, halusin näistä kysymyksen Van Dalenille. Kysyisin seuraavaa. Hyväksyttekö, että tätä, kysytään tätä seuraavaa kysymystä? Niin, haluaisin kysyä Van Dallenilta, onko hän ottanut huomioon sen, että tässä korkeassa prosenttiosuudessa oli kyse pistokokeista. Tässä ei siis ole kyse mistään 36 prosentin virhetasosta, vaan 36 prosentin tasosta pistokokeissa – Eli se, mitä te sanoitte, ei pidä paikkansa. Oletteko ymmärtänyt tämän? Er er Kiitos puhemies. Kyllä minä ymmärsin tasan tarkkaan. Kaksi miljardia on maksettu väärin perustein ja olen pyytänyt, että komissio tutkisi tarkalleen, miten tilanne voitaisiin korjata. Ja komission jäsen aivan oikein totesi, että että nyt pitäisi ryhtyä tiukkoihin tutkimuksiin. Kiitoksia, herra Obermeier, minuutti. Kiitos puhemies. Toinen yritys. 6 miljardia euroa EUn talousarviosta on vuonna 2009 mennyt epämääräisiin tarkoituksiin tuomioistuimen arvion mukaan. Tähän liittyy esimerkiksi se, että virastojen työntekijät jopa 40 prosenttisesti saavat kaksinaisia perhetukia. Ja tässä, näissä petoksissa on mukana hyvinkin tärkeitä henkilöitä. Ja tilanne on todella katastrofaalinen. Totta kai aluetasolla tilanne on huono ja kuten edellinen puhuja sanoi. Tässä hän puhui näistä 36 prosentista ja se osoittaa, kuinka, tila, kuinka huono tilanne on ja on hyvin tärkeää, että komission jäsen Haan puuttuu tilanteeseen. Haluan myös onnitella samalla kuitenkin myös tilintarkastustuomioistuimen työntekijöitä. He ovat motivoituneita. Heidän tulisi tehdä entistä tehokkaampaa työtä, jotta todella tilannetta saataisiin parannettua. Herra Olbricht, puolitoista minuuttia. Szanowni Państwo, myślę, że dyskutując na temat raportu musimy być dosyć precyzyjni. Puhemies, kun puhumme tästä äh, kertomuksesta, meidän pitää olla varsin tarkka puheenvuoroissamme, koska varsin usein puhumme yhtä aikaa virheistä, säännönvastaisuuksista tai jopa petoksista kertomuksessa aivan selvästi todetaan, että mitä tulee virhe, virheiden määrään, kohesiopolitiikassa periaatteessa tämä taso on laskenut suurin piirtein viidellä prosentilla. Emme näin ollen voi puhua 20, 30, 40 prosentin virhemäärästä, koska silloin tämä hämmentää tätä koko kuvaa. Meillä selkeä parannusta on tapahtunut varsin monimutkaisessa politiikan saralla, koska tässä toimitaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja tämä koskee meitä kaikkia. Meidän pitää yhdessä pohtia, miten voimme parantaa toimintaa, politiikkaa, joka rakenteeltaan on varsin monimutkaista vaativaa, mutta siihen liittyy valtaisa lisäarvo. Olemme tyytyväisiä siinä, että tilanne on muuttumassa. Mutta haluaisin ottaa esille yhden osuuden tässä kertomuksessa, joka minua huolestuttaa. Kun otetaan huomioon Aikaisemmin mainittu tuomioistuin on vahvistanut, että ei ole mahdollista verrata asianmukaisella tavalla virhetasoa tietoihin, joita komissio on antanut. Mielestäni tällainen väite on erittäin merkittävä, kun ajatellaan tulevaisuutta, jotta ei synny sellaista tilannetta, jossa tilintarkastustuomioistuin sanoo, että se ei voi verrata tuloksia komission tietoon. Tämä ongelma on mielestäni sellainen, joka vaatii kyllä huomiota. Rova Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää myöskin tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtajaa siitä, että se on antanut meille aivan erinomaisen välineen jälleen kerran, kun se on arvioinut unionin varanhoidon käyttöä. Hienoa, että asiat menevät hyvään suuntaan, vaikka ongelmia tosin on vielä paljon. Toivottavasti suuntaus jatkuu. Tämä on meille nyt hyvä tilaisuus suunnitella seuraavia tulevia toimia menojen suhteen. Kunnollinen valvontajärjestelmä tarvitaan ja täytyy varmistaa, että virheistä päästään. Meidän täytyy kaikkien ponnistella sen puolesta, että veronmaksajien varojen käyttöä valvotaan paremmin. Kunnollinen hallinto, esimerkiksi henkilöstömenojen ja kiinteistömenojen suhteen pitää saada käyttöön, niin että saamme mahdollisimman paljon arvoa takavastinetta rahalle. Tämä täytyy ottaa tavoitteeksi. Keskustelua täytyy jatkaa ja toimien tehokkuus ja avoimuus täytyy muistaa. Tämä on minun vetomukseni. Tämän vetomuksen osoitan sekä parlamentin, komission että tientarvostoimijoistamme suuntaan niin, että tämä keskustelu jatkuu ja ponnistelut myös. Peskova, pardon, pour une minute paní předsedající <clears throat> Je to vlastně již podruhé, kdy se v tomto volebním období... Puhemies, nyt on toinen kerta tällä vaalikaudella, kun keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta. Haluaisin kiittää tilintarkastajia heidän tekemästään työstä. Toisaalta minua hämmästyttää se, että virheiden määrä koskee yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia budjettivaroista missä määrin tällainen on jäsenvaltioiden vastuulla, entäs komissio ja sen omat valvontamekanismit, niin kuin täällä on jo sanottu, tilaa parantamiselle on valvonnassa ja me tarvitsemme parempaa yhteistyötä jäsenvaltiolta, jotta vältetään näitä virheprosenteja jatkossa. Eh, Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt äärimmäisen laadukasta työtä laatiessaan vuoden 2009 vuosikertomusta. Mielestäni meidän on kunnioitettava tätä työtä ja meidän täytyy tunnustaa herra Calderan ja muiden tuomioistuimen työntekijöiden työtä. Ja olen työ, yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tästä kertomuksesta näkyy selvästi se, että varojen käytössä on myönteisiä suuntauksia ja että virhetaso on laskenut. Silti on selvää myös se, että meidän täytyy ottaa opiksemme tästä kertomuksesta ja on myös selvää, että kaikissa EUn toimielimissä on vielä kotitehtäviä tehtävänä. Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että miljardeja äh, määrärahoja ei käytetä asianmukaisesti ja osa niistä on käytetty jopa petoksen luontoisesti. Ja siksi on hyvin tärkeää, että lähitulevaisuudessa arvioimme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sitä, miten jäsenvaltiot arvioivat virhetasoja ja kuinka valvontajärjestelmät toimivat jäsenvaltioissa. Ja tällä tavalla voidaan entisestään alentaa virhetasoja. Kiitoksia puhemies jälleen kerran. Onnittelemme näistä parannuksista, joita on saatu aikaan vuoro, puhelun kautta tilintarkastustuomioistuimen komission ja tietenkin parlamentin kesken, mutta tämä osoittaa tällä kertaa, että emme voi eh, istua tai levätä laakereille, me tarvitaan valppautta. On erittäin tärkeää presidentti Caldera, että tulevaisuudessa, mitä tulee yhteistyöhön, pitää parantaa yksinkertaista varainhoitoasetusta ja kun ajatellaan tulevaisuutta ja uusia lainsäädäntöehdotuksia, joissa voitaisiin tehdä yhdessä työtä, että saadaan hyviä tuloksia aikaan. Mitä tulee sitten toimielin kysymykseen, haluaisin sanoa, että olen varsin valpas kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät operatiivisiin menoihin neuvostossa, tai jos erityisesti viitataan siihen, että täytyy parantaa tätä toimintaa, ja kun tehdään e- ennustuksia varoinkäytöstä neuvostossa. Sitten yksittäiset kysymykset liittyvät tietojen suojaan esimerkiksi, mutta minua kiinnostaisi myös, koska olemme saaneet sellaista tietoa, että joissakin ta- jotakin tapauksia välitetty Olafille. Haluaisin myös tietää, mitä olette mieltä huomattavasta henkilöstömenojen noususta mm, alueiden komiteassa. Kiitoksia. Rova Ivanova, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, on erittäin tärkeää ottaa huomioon se, että johtopäätökset vuosikertomuksessa ovat samantyyppisiä kuin aiemmin olemme nähneet, mutta minä toivon, että parlamentin suositukset, jotka joita ollaan uudestaan ja uudestaan vuodesta toiseen toistettu, otetaan lopultakin huomioon erityisesti niillä alueilla, joilla paljon sääntöjen vastaisuutta ilmenee. Me todellakin haluaisimme saada tarkkoja lukuja säännönvastaisuuksista. Vuonna 2008 saimme hyviä uutisia. Säännönmukaisuuksien määrä kohesiopolitiikassa oli laskenut mutta edelleenkään ei ole aivan varmaa, että tämä on vakaata laskemista. Vakaata laskua ehkä tämä liittyy myös siihen, minkälaisia pistokokeita on tehty ja mitä kohteita on valittu. Vieläkin on jäljellä olevia kysymyksiä koskien ulkoista apua, kehitystä, laajentumista, maataloutta, energiaa, liikennettä, kansalaisuutta, koulutusta – ja tutkimusta. Haluaisin sanoa komissiolle, että budjettiaseen vali- valiokuntamme jatkossakin pitää kiinni siitä, että saadaan tehokkuutta varojen käyttöön. Haluaisimme korostaa, että kaikkien pitäisi todellakin toimia vastuualueensa mukaisesti. Geier, minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisa puheenjohtaja Caldera, arvoisa komission jäsen. Koheesiopolitiikka on EUn talouden sairas mies. Se oli joitakin vuosia tehosastolla, nyt se on toipumassa, mutta se on kaikkea muuta kuin terve. Joten vaikkakin alle 5 prosenttia kohesiopuolen maksuista oli epäkelpoja, suuri osa rahaa olisi kuitenkin pitänyt jakaa maksamatta. Yli 600 miljoonaa euroa on kyseessä. Enimmäkseen jäsenvaltiot olisivat voineet tehdä asialle jotakin, koska jäsenvaltiossa tapahtui eniten virheitä silloin, kun on tarjouskilpailumenettelyitä ja muita maksuja hoidettu epäkelvolla tavalla. Jäsenvaltiossa on tehnyt jotakin. Kunnollinen valvontajärjestelmä pitäisi saada käyttöön sellainen, jonka komissio validoi. Minun mielestäni näitä valonterästä pitäisi vielä pohtia uuteen uskoon. Saksassa on tehty pistokokeita ja siellä osoittautui, että kaikki ja tuki, että nämä valonterästä toimivat vain rajoitetussa määrin. Komissiokin oma vastuunsa jäsenvaltioita syytetään syyttävällä sormella ja komissionkin pitäisi ottaa vastuunsa jäsenvaltiossa. Tästä puhutaan omassa maassa nyt voidaan todeta, että sen ja tuon tahon pitäisi toimia, mutta poliittinen vastuu on komissiolla. Komission ja sen Mikäli te nyt ryhdytte tuomasta toimeen ja puututte asioihin, niin me kyllä olemme teitä tukemassa. Seuraavaksi puolitoista minuuttia, herra Van Roy. Kiitos, puhemies. Hyvät komission ja tilintarkastustuomioistuimen edustajat, olen kansanpuolueen äh, aluepolitiikasta vastaava henkilö. Ja kun katson kohdallisuuspolitiikkaa, tilanne on parantunut. Kun katsoo mm, ajanjakso 2007-2013, suurin osa virheistä tapahtuu julkishankintojen puolella ja Euroopan unionin sääntöjen kansallisen tason toteutuksessa on paljon virheitä. Ja haluaisinkin kysyä seuraavaa. Tarvitsemme toimintasuunnitelman, jotta voimme joko painostaa jäsenvaltioita tai tukea niitä julkisissa hankinnoissa. Kävimme viime viikolla Romaniassa valtuuskuntamatkalla ja siellä näkee, missä virheitä syntyy. Tässä on paljon tehtävää ja voimme myös saavuttaa paljon. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että nämä kansalliset ilmoitukset ovat asioita, joita tuen. Kiitoksia herran Van Nistelrooy. Sitten herra Vogon. Vo Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Haluan puhua niin myönteisellä tavalla kuin vain mahdollista tässä tuessani koska aina uskon, että meidän pitäisi parantaa tätä kautta asioita ja oppia virheistä näiden tarkastusten yhteydessä On moninaisia esimerkkejä, milloin tässä voidaan tehdä jäsenvaltioissa, komissiossa tai avunsaajien kohdalla, esimerkiksi maataloudessa. Jatkuvat muutokset, joita komissio vaatii, aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioille ja avunsaajille Walesissa. Tämä näkyy jatkuvasti. Myös pitää vähentää sitä, että ilmoitetaan, äh, viljelijät ilmoittavat maat, joita ei olekaan, ja, ja sitten joitakin kysymysmerkkejä maatalouspolitiikassa on. Ja sitten mitä tulee tulevaan maatalouspolitiikan uudistamiseen, nyt on kultainen mahdollisuus yksinkertaistaa menettelytapoja, jotta varmistetaan se, että Euroopassa saamme vastinetta rahalle, jota käytämme, mutta edelleenkin saamme hyötyä aiheutettua yhteisölle ja yksilölle. Kiitoksia. Sitten kohta osuus ilman puhujalistaa. Herra pani przewodnicząca! ta prezentacja. kiitoksia paljon rouva puhemies. tilintarkastustuomioistuimen kertomus tarjoaa aina hyvin paljon tietoa. Tiedon pohjalta me voimme pohtia, mitä tulevaisuudessa pitäisi parantaa. Mikä on se kaikkein tärkein johtopäätös, jonka voimme tehdä? Menettelyt jotka ovat yksinkertaisempia ja johtavat pienempään määrään virheitä. Virhetaso kasvaa ja väärinkäytösten määrä kasvaa silloin, kun on kyse monimutkaisemmista säännöistä. Kohesiopolitiikka on esimerkki tällaisesta unionin kannalta tärkeästä toiminnasta. Maatalouspuolella on ollut enemmän virheitä kuin aiemmin. Mutta tässäkin suhteessa tilanne on sellainen, että siellä missä on monimutkaisia sääntöjä, siellä on myöskin enemmän virheitä. Ratkaisevaa tässä on yhteistyö kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Niin ikään on tärkeää tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja kansallisten valtion valvonnan valiokuntien kanssa. Yhden, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin yhteistyö olisi tärkeää. Tilintarkastustoimiston esitti kertomuksensa, joka on aiheuttanut paljon kiinnostusta myöskin minun parlamentissani. Kiitoksia. Mielestäni tämä kertomus osoittaa, että valvonta on parantunut. En tässä pelkästään katsoisi pelkkiä virhetasoja, koska tämä on tällainen oppimisprosessi ja kyllä virheitä löytyy, kun niitä etsii. Tärkeää on, että tulevaisuudessa virheitä pystytään välttämään. Ja haluaisin kiinnittää huomioon vielä eilen julkaistuun kohesiokertomukseen. Komission tulisi ottaa kantaa tässä esitettyihin kysymyksiin. Ja on tärkeää, että luodaan sellaiset olosuhteet, joissa Byrokratia vähenee, säännöt selkenevät, mutta kuitenkin pystytään valvomaan veroeurojen käyttöä. Parlamentti tulee seuraamaan sitä, mitä tässä asiassa tapahtuu. Haluatko joku muu vielä puheenvuoron? En kyllä näe. Näin ollen annan puheenvuoron komission jäsen Semetalle. Uh, thank Kiitoksia puhemies. Tämän päivän keskustelu osoittaa, että on saatu aikaan uutta parannusta, kun hallinnoidaan Euroopan talousarviota tai näin, 2009 no, tilintarkastus tuo myös toimen selkeä kanta ja alhaisin virhemäärä historiallisesti eh, osoittaa, että komissio on tehnyt oikeita päätöksiä ja ehdottanut sopivia toimia, että parannetaan ohjelmien toimivuutta tällä rahoituskaudella. Kuitenkin tuomioistuin korostaa myös niitä alueita, joilla lisäedistystä tarvitaan kaikkien toimijoiden kohdalla. Tietysti viittaan komissioon, mutta myös jäsenvaltioiden vastuullisiin, joiden velvollisuudet ja jaettu vastuu selvästi on vahvistunut uuden uusien sääntöjen mukaisesti unionissa. Monet teistä puhuivat sanktioiden tai seuraamusten antamisesta jäsenvaltioille. Täytyy sanoa, että komissio kyllä käyttää näitä sanktioita hyväksi varsin kurinalaisestikin. Nyt juuri olemme keskeyttämässä 40 ohjelmaa kohesiopolitiikassa, jotka vastaavat yhtä miljoonaa 750 miljoonaa euroa, joten tämä on valtava määrä rahaa. Ja erittäin tärkeää vielä tässä on se, että Toimien määrä 2010 lähes kaksinkertaistui verrattuna eri operaatioihin vuonna 2008, anteeksi 2009 Korea puhuja. Ihan vasta viime viikolla tehtiin päätös periä takaisin maatalousmenoja väärin perustein yli 578 miljoonaa euroa oli kyseessä. Me todellakin kurinalaisesti toteutamme seuraamuksia ja aiomme näin toimia jatkossakin. Te näette tästä vuosikertomuksesta myös varmasti sen, että perintöjen määrä ja rahoitusoikaisujen määrä on huomattavalla tavalla lisääntynyt vuosien aikana ja 2009 se vastasi 3,3 miljardia euroa, joten huomattava määrä ja meidän aikeenamme on jatkaa tällaista toimintatapaa ja soveltaa seuraamuksia erittäin tiukasti, kun tarvetta on. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja tämä prosessi, joka nyt alkaa, on aivan ratkaisevan tärkeää, ei vain kun tartutaan tämänkin ohjelmien heikkouksiin, vaan myös, jotta opitaan seuraavaa ohjelma kautta varten. Ja tässä tuomioistuin, tuomioistuin aivan os, oikein osoitti, että tie eteenpäin liittyy parannuksiin, yksinkertaistamiseen hankintasäännöissä, koska on totta, että suuri osa, suuri enemmistö virheistä johtuu siitä, että on rikottu etuun, on rikottu sääntöjä, jotka oikeuttavat tukeen. Pitäisi pitää oppia tästä kaikesta. Ja komissio on valmis näin tekemään. Joten komissio kyllä tulee seuraamaan näitä suosituksia tuomioistuimelta ja toivottavasti saamme aikaan hyvän vastuuvapausmenettelyn, josta tulee tuloksia. Kiitoksia komission jäsen ja sitten tilintarkastustuomioistuimen presidentti herra Silva Caldeira lopuksi. Kiitoksia rouva puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kaikkia saamistani ystävällisistä onnitteluista, joita on osoitettu tilintarkastustuomioistuimen suuntaan. Me pyrimme noudattamaan kaikkein korkeimpia mahdollisia standardeja, kansainvälisiä tilinpiton normeja, tilintarkastusnormeja toimielimemme suunnalla. Me kiinnitämme asianmukaisella tavalla huomiota parlamentin antamiin suosituksiin. Voin antaa teille kaksi esimerkkiä siitä, mitä olemme tehneet vuoden 2009 vuosikertomuksen yhteydessä, voidaksemme vastata parlamentin pyytöön saada enemmän tietoa. Olemme antaneet kokonaisvaltaisen arvion tilanteesta. Ensimmäistä kertaa toteamme, mikä kokonaisvaltaisesti katsottuna tilanne on ja mitä parannusta on saatu aikaan viime vuosina. Todennäköinen virheiden taso unionin tason osalta, unionin talousarvion osalta on menossa alaspäin. Kyse on laskusuunnasta ja erityisesti kohesio politiikan puolella olemme tarjonneet teille enemmän tietoa kuin viime vuonna. Viime vuonna me totesimme, että vähintäänkin 11 prosenttia – maksuista olisi pitänyt jättää suorittamatta. Tänä vuonna voimme sanoa, että todennäköinen virheiden taso on yli 5 prosenttia. Viime vuonna emme voineet tätä sanoa. Ja että vähintäänkin 3 prosenttia määrärahoista olisi pitänyt jättää maksamatta. Tämä maksuista olisi mennyt suorimatta. Tämä osoittaa, mitä edistystä on saatu aikaan. Nämä ovat tosiasioita. Miksi? Mitä syitä tämän edistysten, edistyksen takana on ollut? Emme me ole keksineet mitään tosiasioita. Olemme suhtautuneet ystävällisesti komission ystävällisesti jäsenvaltioihin. Tintarustuomioistuin on instituutio, joka toimii perussopimusten nojalla. Olemme etsineet näyttöä ja näytön perusteella olemme sitten raportoineet tilanteesta. Meillä on velvollisuutenamme auttaa vastuuvapausmenettelyssä, joten me olemme halukkaita auttamaan teitä teidän tekemässänne työssä. Pääasiallinen syy tähän, niin kuin kertomuksessamme totesimme, että järjestelmät, joita on saatu käyttöön varainhoidon valvonnan vahvistamiseksi kaudella 2007-2013, ovat toimineet paremmin kuin aiemmin. Tämä on kaiken taustalla. Toinen syy on se, että maksujen suorittaminen ohjelman kaudella on vasta 25 prosentin luokkaa, joten varanhoidon tai budjetin toteuttaminen kaudella on nyt matalampaa kuin mitä olisi voinut kuvitella. Joten näiden kahden asian yhdistäminen toiseensa, eli järjestelmien toimiminen paremmin ja toisaalta se, että maksuja on suoritettu vähemmän. Tämä on johtanut nykytilanteeseen. Siitä huolimatta kehottaisin varovaisuuteen. Meidän täytyy katsoa, miten tämä jatkuu, koska mikäli järjestelmät toimivat hyvin kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Ja kun tarkastetaan kaikkia maksuja tulevaisuudessa, niin katsotaan, miten tilanne tästä kehittyy. Minä kehtaisin olemaan suhtautumaan asian vielä suhteellisen varovaisesti. Mutta kuten totesin, olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin ja erityisestikin varanhoidon valvonnan valiokunnan kanssa vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Meidän jäsenemme auttavat teitä ja tarjoavat teille kaikki mahdolliset tiedot käyttöönne. Kuitenkin autamme teitä erityiskertomusten avulla. Me teemme erityistilintarkastuksia ja tarkastelemme niitä vaikutuksia, joita tosielämässä on saatu käytetyistä määrärahoista. Tämä on erittäin arvokasta tietoa myös parlamentille. Vastuu talousarvion toteuttamisesta selkeästikin on komission harteilla – Lissabonin sopimuksessa todetaan, että komissio toimii tässä suhteessa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Mikäli katsotaan tulevaisuuteen, toteaisin, että nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus luoda uutta pontta paremmalle unionin talousarvion hallinnolle toteuttamiselle. Meillä on uusi varanhoitoasetus, josta nyt ollaan keskustelemassa, ja pian siitä tullaan päättämään. Se tulee luomaan perustan ja pohjan, joka ohjaa tulevien ohjelmien hallinnointia. Mikäli halutaan yksinkertaiset säännöt, mikäli halutaan tehokkaampaa, kustannustehokkaampaa hallintoa jäsenvaltioissa ja myöskin komissiossa, niin nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tähän pyrkiä. Talousarvion tarkastus on tulossa myöskin ensi vuoden aikana eteen, joten lopettaisin puheenvuoroni tähän, rouva puhemies. Neuvosto, Euroopan parlamentti ovat nyt suuren haasteen edessä. Nyt täytyy tehdä merkittäviä ratkaisuja tulo, päätöksiä tulevaisuuden kannalta katsottuna. Tilintarkastustuomioistuin voi auttaa tässä työssä. Toivoisin, että te otatte huomioon meidän suosituksemme. Me olemme esittäneet näkemyksemme siitä, mitkä ovat avainriskialueita ja mitä parannuksia tarvitaan varannon valvonnassa. Ja kun tarkastellaan seuraavan ohjelmakauden ohjelmia vuodesta 2013 eteenpäin, meidän täytyy esittää itsellemme kysymys, ovatko nämä rahoitustoimet tuoneet lisäarvoa unionin kannalta katsottuna? Onko ehdotettu toimia, jotka ovat yksinkertaisia ja joiden tavoitteet ovat selkeitä? Onko meillä realistisia tavoitteita? Voidaanko ne realistisesti pitää täytäntöön? Onko vastuu- ja tilivelvollisuuskysymys selkeä? Joskus on väitetty, että kukaan ei ole vastuussa, ei komissiossa eikä jäsenvaltioissa. Nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus puuttua näihin kysymyksiin. Ja tilintarkastustoimisto mielen auttaa teitä näiden kysymysten ratkaisemisessa. Kiitoksia. Näin teidän keskustelu, puheenvuoronne päättyy tämä keskustelu. Kiitän teitä. Ja nyt estyslistalla vuorossa Rova Van Brentin mietintö koskien